keskustelumme. Ensimmäisenä aiheena esityslistalla on komission julkilausuma aiheesta digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttaminen. Puheenvuoron saa saman tien komission edustaja, komission jäsen Barnier, olkaa hyvä. Bonjour, monsieur le président. Euh, Hyvää huomenta, puhemies. Arvoisat jäsenet, parlamentti on ottanut esityslistalle hyvin tärkeän aiheen, mutta ennen kuin lähden liikkeelle, niin haluan kiittää parlamenttia sen tarjoamasta tuesta merkittävissä neuvotteluissa, jotka Marrakesissa saamme päätökseen. Ja tästä saammekin lähes yksimielisen päätöslauselman niin, että kirjat ovat myös huononäköisten saatavilla helpommin. Viime viikolla meillä oli hyvin vaikeat neuvottelut ja kuitenkin lopputuloksena saimme lähes yksimielisen päätöslauselman parlamentissa. Ja tämä on myönteinen lopputulos. Asiat etenevät kansalaisten Euroopassa. Tämä on meille tärkeää. Me emme ole kaukana digitaalisista sisämarkkinoista. Niillä on huomattava potentiaali, jos Euroopan unioni etenisi 10 prosentilla laajakaistan käytössä, niin saisimme 1 prosentin lisää BKTtä. Jos sähköinen kauppa nyt muodostaa 15 prosenttia kokonaiskaupasta, eikä 5 prosenttia niin kuin tällä hetkellä, niin 1,7 prosenttia saataisiin lisää kasvua. Me tiedämme, että digitaalinen kauppa luo työpaikkoja tuhoutuneiden tilalle meidän täytyy lähteä hakemaan tällaista kasvua, aivan niin kuin Malcolm Harbour, valiokunnan puheenjohtaja, totesi ja valiokunta hyvin tämän tietää. Tämän hankkeen me olemme käynnistäneet yhdessä. Jo kolme vuotta sitten sen käynnistämme. Kolmen vuoden ajan olemme tehneet yhteistyötä tämän dynaamisen säätelykehyksen luomiseksi, jotta voimme kehittää digitaalisia sisämarkkinoita. Meidän toimintamme on jatkuvaa toimintaa Meillä on esimerkiksi kuluttajansuojadirektiivi ja sen siirtämistä kansalliseen lainsäädäntöön odotetaan vuoden loppuun mennessä. Tätä kautta saamme kuluttajien luottamusta myös internetkauppan käyntiin. Viimeksi kuluneiden kolmen vuoden aikana olemme toteuttaneet tätä strategian puitteissa, digitaalisen strategian puitteissa, eli Crossin alan tämä kuuluu. Meillä on sisämarkkinoiden toimenpidepaketit 1 ja 2 ja toimenpideohjelma internetpalveluiden ja kaupan edistämiseksi. Tätä me työstämme yhdessä eli Crossin kanssa ja myös uuden kroattikollegamme kanssa, Neven Nimitsan kanssa. Näin olemme päässeet lähemmäksi tavoitettamme. Tämä on meidän päävalttimme kriisin aikoina Tätä kautta me pääsemme digitaaliseen vallankumoukseen. Muutama sana kolmesta tärkeästä tekstistä, josta olemme yhdessä päässeet yksimielisyyteen ministerineuvoston kanssa. Kun ajatellaan kiistanratkaisua kuluttajakysymyksissä internetin välityksellä. Tästä hyväksyttiin huhtikuussa teksti ja sitten orpoteokset ja toisaalta verkkojen Euroopan väline ja rahoitusväline – josta 27. kesäkuuta päästiin sopimukseen. Toki määrärahat ovat varsin matalat, eivät yllä kunnianhimon tasolle, jota olimme sille asettaneet. Keskusteluja on käynnissä konkreettisista ehdotuksista, dynaamisista asetuksista, esimerkiksi miten Lenin ja Berlingerin mietintöjen puitteissa toteutetaan sähköistä kauppaa ja sen säätelyä. Haluamme luottamusta näihin palveluihin. Tässä uskon esittelijänä. Sitten tietosuoja, mietintö, esittelijänä Kelly. Tämä on todellakin tärkeää, kun ajattelemme luottamusta digitaalisessa ympäristössä. Ja sitten äh, Gallon mietintö ja moni territoriaaliset kysymykset tekijän ja teollisissa oikeuksissa. Sitten Herzogin laajakaista mietintö. Olemme käsitelleet myös sähköistä laskutusta jo jonkin aikaa. Äh, analyysimme perusteella se, että voimme kehittää sähköistä laskutusta, niin tämä loisi jo kaksi miljardia vuodessa äh, julkisten hankintojen kautta. Tämä kaikki on siis käynnissä ja meidän täytyy yhdessä, toivoakseni vielä ennen vuoden loppua tai ainakin ennen kauteen loppua saada tämä päätökseen. Olemme määritelleet erityisiä strategioita toimintaohjelmamme ohjelmamme äh, Foxin mietinnön pohjalta, kun ajattelemme internetpelaamista, ja Kreutzmannkin tähän liittyy, hän oli entinen esittelijä. Sitten pilvipalvelut, tietotekniikan alalla Kastio Vera on tässä esittelijänä, ja suurena aiheena on Schwabin esittelemä kyberturvallisuus. Nyt puhutaan paljon amerikkalaisesta vakoilusta, urkinnasta, jonka uhriksi Eurooppa on joutunut. Kun ajattelemme puolustautumista ja suojaamista, niin meillä on myös oma näkökulmamme ja se vastaus, jota tämä kriisi rokkaisee meitä käyttämään – Meillä on myös strategisen autonomian välineitä. Mainitsen tähän, tähän yhteyteen vain kaksi seikkaa. Kyse on pilvipalveluista ja kyberturvallisuudesta. Toki näitä on muitakin vastaavanlaisia, eli Galileo, silläkin suojellaan eurooppalaisia yrityksiä televiestinnän alalla. Kaikki tämä on nyt käsittelyssä. Tämä tarkoittaa meille paljon työtä, tiedän sen, ja edessämme on tärkeitä työsarkkoja Tämä muistutetaan myös päätöslauselmassanne. Meillä on dynaaminen ryhmä Pablo Arias Cheria e, yhdessä Malcolm Haberin kanssa on tässä e, tämän työryhmän johdossa. Tämä on se realiteetti, jonka edessä olemme. Konkreettisesti me tarvitsemme kolme e, päälinjaa työhömme. Olemme tehneet tästä ehdotuksia. Ensinnäkin sähköisen kaupan potentiaali, normaali julkinen kuulemismenettely, nyt olemme jo toimintavaiheessa, niin että kahdella keskeisellä alueella olemme identifioineet sähköisen kaupan haasteita. Lähiviikkoina teemme ehdotuksen kunnianhimoisesta uudistuksesta palvelumarkkinoiden suhteen ja sähköisen maksamisen suhteen. Meillä on Teron mietinnön suositukset paketissa on maksupalvelu-uudistusehdotuksia sekä lainsäädäntöpuitteet ovat erityisesti, jotka ovat käytännön läheiset palkkioista, maksupalkkioista. Tätä kautta voimme kehittää kilpailua, helpottaa kuluttajien palvelujen saatavuutta, tarjota valinnanvaraa maksukäytäntöihin ja myös lisäturvaa niin, että saamme ne pelot häivytettyksi, jotka ovat aivan legitiimejä pelkoja. Syksyllä sitten käsittelemme tehokkaampaa järjestelmää, jolla voidaan rajat ylittävästi toimittaa paketteja lähetyksiä. Tämäkin liittyy Arja Sechevarian mietintöön. Näin kuluttajien asemaa parannettaisiin ja myös yritysten, erityisesti pk-yritysten asemaa, jotka haluavat kehittää rajat ylittävää kauppaansa internetissä. <clears throat> Näin ei syntyisi tällaista pitkää viivettä internetin takia kaupankäyntiin. Usein lähetys kustannukset ovat äh, hyvin korkeat ja monesti jopa 70 prosenttisesti kuluttajat hylkäävät tämän äh, äh, ostosmuodon nimenomaan näiden ongelmien takia, jotka liittyvät pakettien toimittamiseen. Täytyy muistaa myös postiviranomaisten rooli. Haluan, että tässäkin asiassa edettäisiin. Kolmas uudistamissuuntaus liittyy tekijän ja teollisiin oikeuksiin täytyy muistaa aivan uuden tyyppiset kulutustavat. Ei pelkästään konkreettinen materiaalinen kuluttaminen, vaan myös kulttuurituotteita ostetaan ja myydään. Tämäkin voi rahoituksen näkökulmasta tehdä hauraammaksi tätä alaa. Täytyy muistaa territoriaalisuuden periaate digitaalisessa ympäristössä. Siellä ei rajoja tunneta tekijänoikeudet eivät voi olla talouden kehittämisen esteenä, vaan pikemminkin niiden täytyy helpottaa innovaatiota ja kauppaa. Joulukuussa 2012 kehitimme kaksi toimintalinjaa. Ensinnäkin Eurooppa-lisenssit tässä asianosaiset ovat mukana, sidosryhmät ovat mukana, jotta löydämme konkreettisia äh, parannuskeinoja kansalaisten ja kuluttajien äh, turhautumisen aiheisiin, erityisesti nuorten päänvaivoihin, kun ajatellaan audiovisuaalista sisältöä, esimerkiksi Catch Up TV-palveluita rajat ylittävästi. Meillä on ollut useita työryhmän kokouksia puolen vuoden aikana ja jopa nyt tänään, tänä iltapäivänä meillä on kokous jossa on kyseessä puolivälin tarkastelu. Komissio tekee jatkuvasti taloudellista ja juridista arviointityötään tekijänoikeuksien alalla. Ja mahdollisesti teemme sitten aloitteita, joissa identifioimme todelliset ongelmat ja ehdotamme lainsäädännöllisiä ratkaisuja, joilla voitaisiin nämä ongelmat ratkaista. Tästä teemme päätöksen vuonna 2014. Onko syytä tehdä uudistusehdotuksia lainsäädännöllisesti. Kolmas päälinja on se, että haluamme teidän kanssanne edetä televiestinnän sisämarkkinoita kohden. Yhdymme teidän diagnoosinne eurooppalaisten markkinoiden heikkouksista, aivan niin kuin Rode ja kumppanit omassa työssään ovat todenneet. Eurooppa on menettänyt alaa televiestintäalalla kansainvälisen kilpailun hyväksi. Me haluamme todellisen televiestinnän sisämarkkinat ja ehdotamme toimia, jonka tarkoituksena on toteuttaa kaksi perusperiaatetta. Vapaa palvelujen tarjonta, jotta kaikki operaattorit voivat tarjota kaikille asiakkaille kaikkia palveluita, onpa henkilö missä tahansa unionissa. Ja toisaalta vapaus kaikille eurooppalaisille yrityksille hyötyä digitaalisista palveluista toiveidensa mukaan. Tämä on pragmaattinen, konkreettinen ratkaisuehdotus. Tarkoitus on toimen eli Crossin aloitteesta tehdä konkreettisia ehdotuksia niin, että jo syyskuussa lokakuun neuvostoa silmällä pitäen voisimme toimia. Parlamentti totta kai esittää omia argumenttejaan, äh, kriittisiäkin kommentteja. Tämä on prioriteetti paketti, jotta saamme nopeasti hyväksytyksi ne lukuisat ehdotukset, joista vielä keskustellaan yhdessä teidän kanssanne. Me teemme pitkän aikavälin työtä, nopeasti ryhdymme aloitteeseen, esimerkiksi televiestintäalalla, niin kuin mainitsin, ja nyt keskustelemme ratkaisuista, jotka ovat äärimmäisen tärkeitä, jotta saamme rohkaisua ja voimme valvoa sitä, että komissio todella tekee työtänsä. Olemme käyneet myös julkista keskustelua teidän kanssanne syys-lokakuulla, syys-marraskuulla. Ja tämä on äärimmäisen tärkeää, jotta saamme julkisuutta tälle yleisesti käydylle keskustelulle digitaalisista markkinoista ja sisämarkkinoista yleisemminkin. Lokakuun neuvostonpanos on tärkeä virstanpylväs komission näkökulmasta, jotta saamme vielä viimeistellyksi nämä äh, suunnitelmat, jotta saamme digitaaliset sisämarkkinat vielä ennen kauten loppua. Kiitos. Dziękuję bardzo, panie komisarzu. Paljon kiitoksia, arvoisa komission jäsen. Nyt ryhmien puheenvuoroihin. Ensimmäisenä puheenvuoron saa edustaja Schwab, mutta hän ei ole paikalla, joten puheenvuoro saa Korea de Campos. SD-ryhmän nimessä. Olkaa hyvä. Tobrikas. Kiitos puhemies. Haluan aivan aluksi eh, esittää eh, kiitokset eh, komissaarille siitä selvityksestä, jota digitaalisten sisämarkkinoiden alueella on tehty. Niin ikään haluan esittää kiitokset Äh, Marko Harborille ja muille kollegoille, jotka ovat äh, tehneet äh, hyvää yhteistyötä. Digitaaliset sisämarkkinat ovat valtava haaste tämänhetkiselle taloudelliselle tilanteellemme. On selvää, että meidän on lähennettävä tarjontaa ja niitä tarpeita, joita kuluttajilla on. Samaten myöskin hintapolitiikka on tehtävä kuluttajille suosiollisemmaksi. Meillä on lähestulkoon 30 miljoonaa kuluttajaa, jotka odottavat palveluiden parantamista. Esimerkiksi Portugalissa, Asoreiden alueella – on ihmisiä, jotka odottavat parannusta tilanteeseen. Heillä ei edelleenkään ole mahdollisuutta harjoittaa ostoksia, toteuttaa ostoksia digitaalisesti. Ajattelen tässä erästä pientä 400 asukkaan saarta. Myöskin laajakaista palvelut ovat edelleenkin osan väestöä saavuttamattomissa. Ja kuitenkin kaikkien pitäisi päästä näiden palveluiden piiriin myöskin ultraperiferisillä alueilla. Siksi mielestäni tähän on panostettava, mutta yhtä lailla tärkeää on myöskin se, että internetin neutraalisuus ja objektiivisuus ja palveluiden tarjonta taataan kaikille ilman kielirajoja ja muita rajoja. Samoin luottamusta on lisättävä. Kaiken kaikkiaan odotamme jättiläisiä harppauksia eteenpäin digitaalisilla sisämarkkinoilla. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Hall, liberaalien nimissä, olkaa hyvä. President. Herra puhemies, meidän tulisi juhlia tällaista edistystä digitaalisilla sisämarkkinoilla, sillä EU on todellakin tuonut lisäarvoa kansalaisilleen. Alkuviikosta verkkovierailuhintoja laskettiin ja se on jatkoa hyville uutisille, jotka liittyvät tulevaan lomakauteen, mutta meidän täytyy nyt vain tehdä tämä työ loppuun ja todellakin saada aikaiseksi kilpailukykyiset sisämarkkinat, joilla ei tarvita enää laisinkaan verkkovierailumaksuja. ALDE kyllä tukee komissiota tässä hankkeessa. Minä haluaisin kertoa kansalaisille, että verkkovierailumaksusta luovutaan ei viiden vuoden päästä, vaan jo heti ensi vuonna. Ja toivottavasti, että ensi kesään mennessä meillä on muitakin digitaaliseen agendaan liittyviä hyviä uutisia tarjolla. Minä toivon, että yritykset voivat käyttää tehostetummin näitä uuden teknologian mahdollisuuksia, kuten huippunopeita verkkoyhteyksiä. Ja meidän täytyy varmistaa, että vammaiset ja ikäihmiset voivat myöskin hyötyä digitaalisen ajan tarjonnalta tarjonnasta. Eli nämä mahdollisuudet on nähtävä. Ja minä toivon, että yritykset voivat nähdä, että eurooppalainen toiminta mahdollistaa rajat ylittävän toiminnan ja poistaa rajat ylittävän lähetystoiminnan tiellä olevat esteet, jotka, joista kuulimme. Minä todellakin toivon, että PK-yritykset voivat hyötyä tästä. Ei vain ja ainoastaan high-tech-yritykset, vaan ihan tavalliset pienetkin yritykset. pienen pienet yritykset, kuten kahvila, on siirtynyt online maailmaan ja tarjoaa sitä kautta omia palveluja. Tällä tiellä olemme Euroopassa ja tärkeintä olisi tulevaisuutta silmällä pitäen että me toimimme tällä tiellä, koska me kaipaamme näitä tämän alan työpaikkoja, joten meidän täytyy tehdä hartiavoimintoita, jotta me todellakin saatamme loppuun nämä digitaaliset sisämarkkinat. Kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia. Seuraavana konservatiivien ja reformistien nimissä Malcolm Harbour, olkaa hyvä. Uh, Kiitos puhemies. Kenties kannattaa muistuttaa parlamenttia siitä, että meillä on sisämarkkinavaliokunnan päätöslauselma, jonka pohjalta me keskustelemme. minä puheenjohtajana sitä ehdotin ja seuraava puhuja oli laatimisessa myös mukana. Kyse on kasvusta ja työpaikkojen luomisesta. Fiona Hall ja Antonio molemmat nostivat esille tämän ulottuvuuden. Haluaisin kuitenkin kysyä puhemies, miksi kun meillä on parlamentin päätöslauselma aiheesta, niin sen laatioita ei pyydetty avaamaan keskustelua on hienoa, että meillä on komission ja sen paikalla avaamassa keskustelua, mutta päätöslauselman puitteissa olisi hyvä, että sen laatijat olisivat päässeet ensin ääneen. Sisämarkkinavaliokunta on systemaattisesti työstänyt niitä politiikkoja, joita tarvitaan digitaalisten sisämarkkinoiden synnyttämiseksi ja loppuun saattamiseksi. Koko kauteni ajan ja viimeisen puolen vuoden ajan ää, Pablo Aria on ollut työryhmän johdossa. Siellä on myös muiden valiokuntien edustajia mukana. Ja äh, tämä työryhmä on työstänyt äh, päätöslauselman. Haluan kiittää myös muita valiokuntia, jotka ovat tähän päätöslauselmaan antaneet oman panoksensa. Meillä on viisi muutakin valiokuntaa, jotka ovat äh, sisältöä siihen tuottaneet. Mutta meidän yleinen viesti komission jäsen, aivan niin kuin totesitte, on se, että tämä aihe on äärimmäisen monimutkainen ja moninainen. Tarvitaan poliittiset puitteet, jotta päästään eteenpäin. Samalla tavalla kuin haluamme, että tämä sisämarkkinoiden toimenpidepaketti toteutetaan. Ja sitten olen tyytyväinen siitä, että lokakuun huippukokousta silmällä pitäen aiotte sitten viimeistellä vielä nämä hankkeet. Meidän päätöslauselmamme oli sellainen, että rohkaisisimme teitä tekemään tämän ennen huippukokousta. Tämä on meidän viestimme keskiössä. Pyytäisin kollegoja tutustumaan viestin sisältöön. Tämä on saanut laajan tuen parlamentissa. Tarkistuksia päätöslauselmaan ei ole ja se osoittaa, että kaikki ovat olleet sitoutuneita tähän työhön. Haluan loppuun vielä todeta jotakin työpaikoista. Minä olin viime viikolla kokouksessa käsittelemässä digitaalista sisämarkkina-aiheistoa ja meillä oli samantyyppinen tyyppisiä esimerkkejä kuin mitä edustaja Hall nosti esille kahvilasta pienessä kylässä. Parlamentti on ollut todellakin tukemassa nuorisotyöllisyyshanketta. Me tiedämme, että digitaalisissa taidoissa on valtavia aukkoja. Toivottavasti saan lopettaa tämän tärkeän seikan. Meillä on valtavia aukkoja digitaalisissa taidoissa. Jos käytämme nämä rahat ja saamme nuoret, joilla on tällaisia digitaalisia taitoja pieniin yrityksiin. He tuovat energiaa, luovat äh, nettisivuja ja niin poispäin. He saavat kasvua Euroopan talouteen, lisää työpaikkoja Euroopan talouteen. Suosittelisin tätä äh, osana tätä työtä, jota olemme tehneet digitaalisista sisämarkkinoista. Äh, Paljon kiitoksia. Seuraavana muihin puhujiin. Ensimmäisenä edustaja Arias Esveria. Kiitos puhemies. Aivan aluksi toteaisin olevani aivan samalla linjalla herra Halborin kanssa eh, siitä, että eh, kyse ei ole pelkästään siitä, eh, että äänestetään päätöslauselmasta jälleen kerran. Ei, me olemme jo viime vaalikaudella työstäneet tätä asiaa ja sama koskee myöskin tätä vaalikautta. Se, että digitaaliset sisämarkkinat saadaan kaikki ne osa nyt vihdoinkin järjestyksen on suuri haaste. Tämän valikauden aikana Euroopan parlamentissa olemme hyväksyneet jo aikaisemmin sisämarkkinoihin liittyviä mietintöjä, muun muassa sähköisen kauppaan liittyvän mietinnön viime syyskuussa ja digitaalisten sisämarkkinoiden päätöksen viemiseen liittyvän mietinnön niin ikään. Tätä asiaa on käsitelty noin kaksi ja puoli vuotta ja työhön on osallistunut jäseniä eri maista, ei pelkästään Euroopan parlamentista, myöskin teollisuuden piiristä, komissiosta, kuluttajia, kaiken kaikkiaan edustajia 25 maasta. Euroopan äh, komission varapuheenjohtaja Neli Koes ja myös, Grös ja myöskin äh, komissaari Barnier ovat olleet mukana tämän yhteistyön piirissä. Työtä on tehty paljon ja johtopäätöksiä on äh, vedetty ja niin kuin sanottu, myöskin aikaisemmissa mietinnöissä asioita edistettiin. Tämä ei kuitenkaan riitä. On vielä tärkeimpiä kysymyksiä. Meidän on vihdoinkin saatava päätöksen tämä noidankehän, jota on jo vuosikausia vatkattu Siksi me peräänkuulutammekin sekä komissiota että neuvostoa sitoutumaan asiaan yhtä lailla kuin mitä me olemme tehneet. Komissaari Barnier on tehnyt valtavaa työtä ja hän on myöskin antanut osoituksen halukkuudestaan äh, siirtyä sanoista tekoihin. Euroopan äh, komissiolla on äärimmäisen tärkeä äh, tehtävä tällä tiellä kohti digitaalisia sisämarkkinoita lainsäädännölliset toimet ovat tarpeen ja Euroopan parlamentin tehtävä asioiden edistämisessä on myöskin tärkeä. Ajattelen tässä vaikkapa kuluttajasuojakysymyksiä ja henkisen työn suojelua ja muita vastaavia kysymyksiä. Olemme nyt toteuttamassa yhteistä unelmamme digitaalisia sisämarkkinoita Euroopassa. Ja niin kuin tiedätte, kriisin vallatessa alaa tästä asiasta on tullut entistä tärkeämpi. Paljon kiitoksia, mutta yrittäkää pitää kiinni annetusta puheajasta. Seuraavana edustaja Gebhardt, olkaa hyvä. Herra puhemies, paljon kiitoksia. Vaarana on, että monet kuluttajat syrjäytyvät sisä, digitaalisista sisämarkkinoilta. Tästäpä syystä me tarvitsemme sellaisia määräyksiä ja ohjeita, jotka antavat kaikille EUn kansalaisille mahdollisuuden osallistua digitaalisiin sisämarkkinoihin ja niiden toimintaan. Saatavuus, sekä huippunopean laajakaistan käyttöönotto ja levittäminen, infrastruktuurin kehittäminen. Nämä ovat asioita, jotka löytyvät tästä päätöslauselmaehdotuksesta ja haluaisin kiittää kollegaa Ariasia ja Korea tästä erinomaisesta työstä. Juuri nämä kysymykset ovat sellaisia, jotka kaipaavat vastauksia. Verkkoneutraalius, on ehto sille, että voimme taata toimivuuden, joten olen kyllä aika lailla yllättynyt, että kansanpuolue nimenomaan tähän aiheeseen liittyen pyytää erillistä äänestystä. Ai se on vedetty pois. Herra Schwab, joskus tekin toimitte järkevällä tavalla. Oikein paljon kiitoksia. Juuri tämä verkon neutraalius on perustavaa laatua oleva asia. Meidän täytyy varmistaa, että kaikki kansalaiset, kaikki yritykset, myös ne, jotka toimivat syrjäseuduilla, heillä olisi yhtälainen pääsy järjestelmiin ja yhtä nopea pääsy. Eli näin kaikki voivat hyötyä yhtä lailla näistä järjestelmistä. Minä uskon, että tämä teksti on erinomainen ja Suurella mielenkiinnolla jään odottamaan tulevaa äänestystä. Kiitoksia. Paljon kiitoksia ja seuraavana edustaja Saake. Kiitos puhemies komission jäsen. Sisämarkkinat on EUn pysyvä myytti ja myöskin perintö. Se ei ole vielä valmis. Erityisesti digitaalisten sisämarkkinoiden osalta on poistettava huomattavia esteitä, jotta saamme miljardia lisää EUn talouteen. MFFn prioriteetit ovat ristiriidassa sen suhteen, mitä tarvitaan, jotta EU olisi kilpailukykyisin digitaalinen markkina maailmassa. Sen pitäisi olla meidän tavoitteemme. Se vaatii kuitenkin resursseja uudelle vuosisadalle, ei edelliseltä vuosisadalta. Me odotamme myös komission ehdotuksia, jotta voimme modernisoida tekijän ja teollisoikeuksia. Nykyinen sirpaloitunut järjestelmä ei ole enää relevantti. Uudistusten on heijastettava julkista etua niin, että kulttuurista tietoa saadaan käyttöön, eikä voida suojata liiallisesti markkinoita. Tarvitsemme innovaatiota ja kilpailua. On korkea aika, että komissio määrää laissa nettineutraaliudesta. Avointa internettiä on turvattava. Kansalaiset odottavat valtioilta enemmän ja aivan oikein avoimia standardeja IT-taitoja koulutuksessa on toteutettava, jotta saamme parempia tuloksia kansalaisille. Paljon kiitoksia ja seuraavana edustaja Bielan. Kiitoksia, olen vakuuttunut siitä, että digitaalisten markkinoiden mobilisointi tulee jat- johtamaan kasvuun ja tietotaidon lisääntymiseen. Meidän on investointavaa laajakaistaverkostoon ja sen kehittämiseen. Ja tämän pitäisi näkyä erityisesti rajat ylittävissä kauppasuhteissa. Tästäpä syystä meidän täytyy keskittyä poliittisiin prioriteetteihin ja siihen, että järjestelmiä kehitetään. Meidän täytyy katsoa kaksinkertaista verotusta, arvonlisäveroa ja laskutusta. Investointeja kaivataan juuri infrastruktuurin puolella monilla alueilla ja viestintäverkostoja on parannettava. Lisäksi meidän täytyy vahvistaa digitaalisia sisämarkkinoita ja taata verkkoneutraalius. Lisäksi kaipaamme myöskin tukiohjelmia, jotta verkkotoiminta kehittyisi. Näin voimme vähentää myöskin työttömyyttä. Kiitoksia. Tuovi Andrasovic Kiitoksia seuraavana edustaja Schwab. Kiitoksia herra puhemies, arvoisa komissaari, ratka kollegat. Alkuun saanen niin kiittää kollegoita Ariasia ja varjoesittelyitä eri ryhmistä siitä, että tämä luonnos on tänään meidän käsiteltävänä. Sisä, digitaaliset sisämarkkinat ja digitaalinen vallankumous on muuttanut maailmaamme ja näin kansalaiset ja kuluttajat ovat saaneet uusia mahdollisuuksia käyttöönsä. Tämä uusi todellisuus, nämä uudet lähtökohdat ja ottaen huomioon talous- ja rahoituskriisin aiheuttamat ongelmat, niin meidän velvoitteena on todellakin panostaa siihen, että kaikki kansalaiset voivat hyödyntää näitä uusia digitaalisten markkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia. Tavoitteenamme on tässä tekstissä, että yhdessä laadimme sisämarkkinoiden säännöt sillä tavalla, että todellakin kaikki kansalaiset voisivat hyötyä näistä sisämarkkinoista, sillä tätä nykyä tilanne on valitettavasti sellainen, että sekä juridisesti meillä on olemassa tällaista pirstaloitumista. Kollega Trautman on viitannut ja tehnyt paljon työtä tähän verkkovierailumaksukysymykseen liittyen. Monet ovat panostaneet muihin kysymyksiin. Minä olen käsitellyt kuluttajasuojakysymyksiä ja olen havainnut, että meillä on 27 eri järjestelmää ja se johtaa siihen, että kansalaisilla ei ole mahdollisuutta ostaa tuotteita siellä, missä hän haluaa kotimaansa rajojen ulkopuolella. Tällä tiellä emme voi jatkaa pidemmällä aikavälillä. Ne, jotka tällä hetkellä hyötyvät kansalliset markkinajohtajat ja muut voivat kyllä hyötyä nykyisestä tilanteesta, mutta siitä emme voi pitää kiinni. Kolmanneksi meidän täytyy selkeän sanakäänteen ilmoittaa, millä tavalla kansalaiset voivat hyötyä näistä sisämarkkinoista. Tutkimukset ovat osoittaneet, että kun kansalaisilla on valinnan mahdollisuus, niin talouskasvu on 20 prosentin luokkaa ja 25 prosenttia uusia työpaikkoja voidaan luoda ja Lisäksi hintataso laskee huomattavassa määrin. Se tietenkin on hyvä asia kuluttajan näkökulmasta katsottuna, mutta tämä kaikki edellyttää investointeja, ponnisteluja ja se löytyy tästä ehdotuksesta, joka toivottavasti pian on sitten hyväksyttävänä. Kiitoksia. Kiitoksia seuraan edustaja Weidenholz. Digitaaliset sisämarkkinat ovat oleellisia talouden kehittämisen kannalta. Meille on esitelty jo tavoitteet, mutta jotta pääsemme tavoitteeseen, niin kuluttajan maksimaalisen valinnanvapauden toteuttaminen, nettineutraaliuden suojele, suojeleminen ja tietosuoja ovat vielä tarvelistalla. Digitaaliset sisämarkkinat vaativat sitä, että jokaisella kuluttajalla on pääsy internetpalveluihin ja internetin sisältöön. Yhtäläinen pääsy korkealaatuisiin internetpalveluihin kaikille kansalaisille on keskeistä. Osallistuminen kaikkien kuluttajien taholta sisämarkkinoille on oleellista. Sosiaalisen, kulttuurisen innovaation aikaansaanti ta- tarkoittaa myös joustavia tekijän ja teollisoikeuksia. Kiitos. Paljon kiitoksia ja seuraavana edustaja McLaaki digitaalisten sisämarkkinoiden toteutuminen antaa todellakin kaikki toimintamahdollisuudet hyötyä sisämarkkinoille. Tämä, tähän pitää EUn paniossa. Me voimme tätä kautta lisätä talouteen 800 miljoonaa euroa ja tämä tarkoittaa sitä 4200 euroa per kotitalous. Ja tämä korostaa sitä, että nyt tarvitaan poliittista johtajuutta kansallisella tasolla sekä EUn toimielimissä. Monia toimintaehdotuksia on esitetty sisämarkkinoiden toteuttamiseksi muun muassa mobiiliverkostoihin liittyen, teollisia tekijäoikeuksiin liittyen, sekä sähköisen laskutukseen liittyen, mutta minä en voi hyväksyä jurivaliokunnan tarkistusta, jonka mukaan meidän pitäisi huomioida tässä myöskin EUn kaupalakikysymykset, koska tällä hetkellä ei ole näyttöä siitä, että me tarvitsisimme todellakin tällaista, sisämark- tällaista lainsäädäntöä, mutta muuten voin olla kyllä tämän Harborin ja Arjaksen tekstin takana. Tämä on hyvä askel oikeaan suuntaan silloin, kun pyritään toteuttamaan digitaaliset sisämarkkinat. Kiitoksia. Castillo Vera. Kiitoksia seuraavana edustaja äh, De Castillo Vera. Kiitos puhemies äh, komissaari. Äh, kiitos. On tärkeää, että pystyn nyt käyttämään puolitoista minuuttia tehokkaasti. En voi kuitenkaan jättää kiittämättä kollegoita herra Harbovia ja Ariasia ja heidän tekemästään työstä. Tiedon nyt digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttamishankkeessa olla etemässä. Joskin kyse on kaikille eurooppalaisille tärkeästä hankkeesta, joka on käynnistynyt jo 25 vuotta sitten. Kyse on siis sisämarkkinoista. Digitaaliset sisämarkkinat hyödyntävät ei edes viimeisen vuosikymmenen, vaan viiden, viimeisen viiden vuoden aikaisten sisämarkkinoiden edistämistä. On selvää, että digitaaliset palvelut ovat pelkästään yksi ulottuvuus sisämarkkinoista, mutta tärkeä sellainen. Haluan korostaa kuitenkin erästä seikkaa, jota ei mielestäni ole vielä riittävästi korostettu – Kaikkihan me yritämme ponnistella äh, asian äh, toteuttamiseksi, mutta erityisesti julkispalveluiden ja julkisen sektorin digitalisoiminen on mielestäni määrävässä, päättävässä asemassa Euroopassa jos pystymme toteuttamaan sen, että myöskin julkinen sektori äh, rakenteista alkaen pystyttäisiin digitalisoimaan nopeasti, se olisi eduksi myöskin kokonaisvaltaisesti eurooppalaisille digitaalisille sisämarkkinoille. Kiitos. Seuraavana edustaja Kama Ivat. Ja, vielen dank. Paljon kiitoksia, herra puhemies. Kun digitaalisia sisämarkkinoita halutaan täydentää ja toteuttaa, niin me tarvitsemme kulttuurin näkökulmasta katsottuna kolmea seikkaa avoimuus. Me tarvitsemme verkkoneutraaliutta, joka on laissa säädettynä. Me tarvitsemme avoimuutta, mutta se, miten komissio ehdottaa, niin se ei riitä missään mielessä. Ja myöskin uh, yhteen toimivuus on tärkeä asia, jotta innovointia voidaan niputtaa. Näin voimme varmistaa, että jokainen todellakin voi yhtä lailla päästä nauttimaan näistä tarjoamista tuotteista. Meidän täytyy varmistaa, että sekä käyttäjillä että tarjoajilla että teollisen tekijänoikeuksien haltijoilla on yhtäläiset mahdollisuudet. Eurooppalaisella tasolla me tarvitsemme todellakin voimakkaampaa ponnistelua, me tarvitsemme modernimpaa teollisia tekijäoikeusjärjestelmää, sitä olisi todellakin kaivannut. Kaikkien tehokas mediakompetenssi ratkaisee sen, miten markkinat kehittyvät jatkossa. Jokaisella pitäisi olla mahdollisuus siihen, että hän voi käyttää näitä digitaalisia sisämarkkinoita ja suojella itseään eri vaaroilta. Ja me tarvitsemme todellakin hyvää ö, turvatasoa. Kiitoksia. Paljon kiitoksia seuraavana edustaja Tosenovski. Puhemies, komission jäsen, digitaalisten sisämarkkinoiden kehittäminen on oleellisen tärkeää, jotta voimme parantaa EUn jäsenvaltioiden kilpailukykyä markkinoilla. Erilaiset palvelut, internet, nopeuserot ja, ja yhteyksien ongelmat ovat merkittäviä esteitä markkinoilla tiedonsiirtotarpeet tulevat kasvamaan jatkossa myös pilvipalveluiden takia. Sen takia onkin tärkeää kehittää laajakaista infrastruktuuria perusinfrastruktuurina. Näihin ongelmiin pyritään löytämään yhteisiä ratkaisuja. Minä katson, että laajakaista internetin kehittäminen hyvin laajasti Euroopassa on ennakkoehto sille, että saamme todelliset digitaaliset sisämarkkinat. Laajakaistan tukiohjelma CEFssä myös auttaa tässä asiassa. Minä olen aiheessa esittelijä. Kiitos. No, mówczyni jest pani poseł Hanslik. Kiitoksia seuraavana edustaja Hanslik. Panie przewodniczący, panie panowie. Herra puhemies, arvoisat kollegat, digitaaliset sisämarkkinat ovat ratkaisevassa asemassa yritysten näkökulmasta katsottuna. Yritykset, jotka toimivat rajat ylittävästi, heidän pitää tuntea eri lain, lainsäädäntöjärjestelmiä. Se aiheuttaa suuria kustannuksia erityisesti PK-yrityksille. Viime vuosien aikana PK-yritykset ovat luoneet yli 85 prosenttia uusia työpaikkoja, joten meidän täytyy jollakin tavalla ylittää tämä byrokraattinen este, jotta yritykset voivat toimia todellakin rajat ylittävällä tavalla. Minä olen todellakin iloinen siitä, että komissaari viittasi siihen potentiaaliin, joka piilee rajat ylittävässä kaupankäynnissä. Ja hienoa on, että maksupalveluihin liittyvä aloite on tekeillä. Tämä on pk-yritysten näkökulmasta katsottuna tärkeä asia, sillä he kaipaavat konkreettisia toimia. Toimivat digitaaliset sisämarkkinat johtavat myöskin uusien työpaikkojen luomiseen. Potentiaali on olemassa. Tämä antaa mahdollisuuden internettalouden kehittämiselle meidän täytyy myöskin vähentää ja pienentää hallinnollista taakkaa. Sisämarkkinat on toteutettava, niiden on toimittava, sillä muuten kansalaiset eivät luota internetiin. He pelkäävät mahdollisesti syntyviä kustannuksia. Kyse on tämän lisäksi myös muistakin palveluista. Kaikki liittyvät sisämarkkinoihin ja oikein paljon kiitoksia esittelijöille tekemästään työstä. Kiitoksia. Kiitoksia ja edustajat Hautman seuraavana. Puhemies, komissaari, arvoisat kollegat, me kaikki haluamme toteuttaa digitaaliset sisämarkkinat. Me haluamme esittää kolme kommenttia. Ensinnäkin se, että komissiolla on olemassaan telekom-sääntely, jota voitaisiin käyttää paremmin, jotta digitaaliset markkinat toteutuisivat. Myöskin kansallisten markkinoiden identifiointi olisi tärkeää. Ja kaiken kaikkiaan tässä meillä on käytössä väline, jota pitäisi käyttää. Sitten infrastruktuurikysymykset. Olemme todenneet, että miljardia on jäänyt käyttämättä, jotta pystyttäisiin koko alueella toteuttamaan digitaaliset sisämarkkinat. Se ei toteudu, jollei koko yhteisön alueella pystytä kaikille kansalaisille tarjoamaan äh, näitä mahdollisuuksia. Ja sitten vielä päätöslauselma, joka on osoitus siitä, että Euroopan parlamentti haluaa lisätä johdonmukaisuutta. Tämä liittyy äh, suorituskykyyn ja myöskin kuluttajasuojakysymyksiin. Następną przyjął pani poseł Mazej Seuraavana edustaja Arvoisa puhemies, hyvä komissaari, haluaisin kiittää esittelijää tästä mielenkiintoisesta mietinnöstä. Digitaaliset sisämarkkinat johtavat siihen, että PK-yritysten hartioille lankeama kustannustaakka pienenee ja he voivat paremmin osallistua sisämarkkinoiden toimintaan ja myöskin julkisella sektorilla kustannukset tulevat laskemaan ja loppujen lopuksi tämä tarkoittaa sitä, että verotaakka kevenee. Sisämarkkinoista puhuttaessa voidaan sanoa, että rajat ylittävät terveyspalvelut ja niiden taso tulee paranemaan. Myöskin rajat ylittävä oppimisprosessi kehittyy ja yhtä lailla kuin nuorilla, niin myös ikäihmisillä pitäisi olla yhtäläiset mahdollisuudet nauttia tämän uuden teknologian tarjoamista hyödyistä. Mutta kyse on myöskin siitä, että me takaamme riittävän tietoturvatason. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavana edustaja Gallo. Monsieur le Président. Kiitos puhemies. Olipa toimintasektori mikä tahansa, digitaalisten ratkaisujen käyttö yrityksessä on huomattava kasvun nopeuttamisen lähde. Jopa PK-yrityksessä uusien välineiden käyttö ja teknologian käyttö mahdollistaa sen, että voidaan reagoida tehokkaasti, nopeasti ja taloudellisesti. Tässä mielessä katson, että meidän pitää kehittää todellista eurooppalaista pilvipalvelustrategiaa, joka vastaa digitaalisuuden kolmanteen sukupolviin. Näin voimme vastata infrastruktuurihaasteisiin, levittää investoinnit laajemmalle aikataulutukselle ja taata jatkuva päivittäminen. Digitaalisuus muuttaa yrityksiä, se muuttaa myös inhimillisiä suhteitamme palkansaajien välillä suhteessa asiakkaisiin. Me emme voi unohtaa inhimillistä ulottuvuutta. Tämä ongelma on jatkuvasti amerikkalaisten toimijoiden vastassa. Heillä on Patriot Act-lainsäädäntö ja esimerkiksi PRISM-hankkeen kaltaiset urkintaohjelmat. Meidän lainsäädäntömme Euroopassa haluaa taata tietosuojan ja luottamuksellisuuden. Sen takia onkin hyvä pitää suosia paikallisia toimijoita, joihin pätee oma lainsäädäntömme. Voimme kehittää eurooppalaista tarjontaa, jotta voimme toimia kilpailukykyisesti. Kiitos. Oikein paljon kiitoksia. Ja sitten käsittelyyn ilman puhelistaa viisi puheenvuoropyyntöä pyyntöä on esitetty kollega Usatun. Kiitoksia herra puhemies. Tänään olemme keskustelleet paljon tästä aiheesta ja olen samaa mieltä asioista. Paljon työtä on tällä saralla tehty, hyviä tuloksia on saavutettu ja arvoisa komissaari, olen iloinen siitä, että me voimme todellakin keskustella teidän kanssanne tästä aiheesta. Mutta meidän on muistettava seuraava seikka. kuusi kymmenestä sähköisestä kaupasta toimii Euroopassa rajat ylittävästi, eli potentiaali on vielä olemassa, esteitä on olemassa, erilaisia veroasteita on olemassa, postipalvelut eivät ole riittävän tehokkaita, varsinkaan rajat ylittävät postipalvelut, joten työmaata riittää. Me tarvitsemme kuitenkin ennen kaikkea luottamusta ja turvallisuutta ja avoimuutta näillä digitaalisilla sisämarkkinoilla liberaaleja kollegoja saaneen muistuttaa siitä, että liberaalit eivät tukeneet meitä siinä, kun puhuimme verkkovierailumaksujen laskemisesta. Tässä täytyy muuttaa tilannetta. Meidän täytyy viestiä paremmin kansalaisten suuntaan ja yritysten suuntaan ja kuluttajien suuntaan. Kuluttajille pitää olla mahdollisuus käyttää tietotaitoaan hyväksi. Sitä kautta markkinat avautuvat ja näin voimme myöskin päästä kriisin kohdista ulos. Kiitoksia. Pani poseł Stiller. Kiitoksia seuraavana edustaja Lohbila arvoisa Puhemies, kiitos Arjaselle ja De Camposille tämänpäiväisestä keskustelusta. Olen Gebhardin kommentista samaa mieltä ja Saken kommentista avoimesta tiedosta ja siitä, että tarvitaan julkista avointa tilaa internetissä. Sen takia haluaisinkin viitata kirjastoihin ja kirjojen saatavuuteen eri muodoissa. Tällä hetkellä unionin kirjastot eivät voi digitaalisia e-kirjoja käyttää sen takia, että kustantajat eivät tarjoa niitä kirjastoille tässä muodossa. Taloushan perustuu tietoon. Meillä on tietopohjainen talous. Me haluamme estää kirja-apartheidin toteutumisen niiden välillä, joilla on varakirjoja ja niiden, joilla ei ole varaa. Tarvitaan koordinoituja toimia Euroopan tasolla. Meillä on tällä hetkellä mahdollisuus ryhtyä toimiin. Ja jos me haluamme varmistaa, että kirjastoissa on kirjoja myös sähköisessä muodossa, niin tämä on äärimmäisen tärkeää Euroopan tulevaisuuden kannalta. Kiitos. Paljon kiitoksia. Kollega Kiitoksia herra puhemies. Internetin käyttäjät ovat tienneet sen, minkä nyt luemme tekstistä. Käyttäjät eivät saa niitä download-nopeuksia käyttöönsä, josta he oikeastaan maksavat, vain kaksi kolmasosaa tästä nopeudesta. Puhutaan aina jostain laajakaista, koridorista tai jostain muusta. Todellinen nopeus riippuu monista tekijöistä, se on fakta etäisyydet, kaapeleiden laatu, liittymien määrä ja niin poispäin. Monet kansalaiset eivät halua vain ja ainoastaan takeita nopeudesta, vaan siitä, että palvelu ylipäätään tarjolla. Jos välillä yhteydet katkeaa, niin mikäpä siinä, mutta kunhan sitä ei tule tapa, mutta erityisesti maaseudulla näin usein käykin, eli monet ovat maaseudulla riippuvaisia näistä yhteyksistä ja työ ei välttämättä olekaan ihan siinä kulman takana, vaan he joutuvat tekemään etätyötä tai infrastruktuurin puol- puutteen takia he joutuvat käyttämään internetiä enenevässä määrin, joten meidän täytyy varmistaa, että alueellisella tasolla verkko yhteydet paranevat. Kiitoksia. Mówczymy pani Kiitoksia seuraavan edustaja Sovietska. Internet i związane z nim nowe technologie odgrywają bardzo ważną... Puhemies, internet ja uusi teknologia, joka liittyy internetiin, ovat tärkeässä roolissa Euroopan komission kehittämissä ohjelmissa. Pyrimme stimuloimaan tätä kautta Euroopan taloutta. Tietopohjaisen talouden rakentaminen mahdollistaa sen, että Eurooppa voi säilyttää asemansa yhä kilpailu henkisemmässä maailmassa. Markkinoiden stimulointi, kaupan äh, kautta, palvelujen kaupan kautta on äärimmäisen tärkeää, erityisesti näinä päivinä. Täytyy muistaa myös kaikki uhkat, jotka liittyvät viestintätekniikan käyttöön. On tärkeää kannustaa komission edistämiä toimia, joilla pyritään valmistautumaan näihin uhkiin. Esimerkiksi phishing, salasanojen kalastelu ja muut toiminnot internetissä pitäisi ottaa taistelun kohteeksi. Tämä on tärkeää sähköisen kaupan kannalta. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Kelly. Uh, Kiitoksia, arvoisat edustajat. Täällä on sanottu, että meidän täytyy saada täytettyä nämä digitaaliset sisämarkkinat, se on ehto todelliselle taloudelle. Me tarvitsemme e-terveyttä, e-kaupankäyntiä ja myöskin nopeaa laajakaistaa unionin laajuisesti. Täällä on viitattu luottamukseen, se on kaiken A ja O. Meidän täytyy ruhkaista kansalaisia käymään kauppaa kan- netissä yhtä lailla kuin yritystenkin, mutta meidän täytyy varmistaa, että he voivat luottavaisin mielin toimia netissä. Se, mitä omassa vaalipiirissäni on tapahtunut ja myös laajemmin, on se, että tammikuussa 21. päivä tammikuuta otettiin käyttöön ohjelma, jonka avulla nuoria yritetään tukea

Kiitoksia ja lopuksi vielä komission edustaja Barnier, olkaa hyvä. Merci, monsieur. Puhemies, kiitokset. Pyrin äh, lyhyesti äh, vastaamaan kaikille. Kuuntelin äh, kommenttejanne todella tarkkaavaisena ja puhemies on syytä todeta, että tämän aamunen digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttamista koskeva keskustelu on äärimmäisen tärkeää. Esimerkiksi sisämarkkinavaliokunnan kommentit. Eh, herrat Harbo eh, ja Etsevaria, Arias Etsevaria ovat tehneet valtavan määrän työtä. Ja lähes tulkoon suurin osa teistä ja ryhmistä ne on tukenut sitä. Tämä on minun kannaltani äärimmäisen eh, tärkeää tukea Euroopan komissiolle. Ja haluaisinkin tässä hengessä ensinnä esittää kiitokset herra Harborille ja herra Arias Etsevarialle heidän tekemästään työstä. Olemme olleet yhteydessä jo muutaman viikon ja päätöslauselma, joka on saatu aikaiseksi, on todella tärkeä. Robert Routman, äh, tätä kautta meillä on mahdollisuus ehkä lopultakin äh, päästä äh, eteenpäin. On totta, että asiakirjoja tekstejä on laadittu valtaisa määrä, mutta kuitenkin pyrin näkemään tässä tiettyä yhteneväisyyttä ja tulemme tekemään myöskin muita uusia ehdotuksia, erityisesti lokakuun neuvoston kokouksessa. Useat, herra Biilan ensimmäisenä ja eh, Andreas Schwab, eh, Maria Gallo ja monet muutkin vielä, Kiera Kelly, niin muiden muassa puhuvat investoinneista ja Rovat Rautmanille vielä haluaisin eh, puhua yhteisöjen ja, ja koko alueen palveluiden piirin pääsystä. Niin, investointikysymykset digitaalisella alalla ovat tärkeitä, jotta syrjinnästä päästäisiin eroon. Siksi osa työstä, joka liittyy rahoitussääntelyyn, esimerkiksi vihreä kirja pitkällä tähtäimellä, pankki- ja rahoitusalan sääntelyyn liittyen, siihen liittyvä hallinnointi ja verotuskysymykset ja miksei myöskin luottokysymyksetkin, kun kerran puhutaan investoinnista nimenomaan pitkällä tähtäimellä. Tätä tarvitaan ja, ja sen tarkoituksena on tehostaa sisämarkkinoita myöskin digitaalisella alalla on puhuttu myöskin kansalaisten suojelusta, henkilötietojen suojelusta, niin kuin herra Kellikin täällä totesi. Jos nyt jotakin kriisistä voi ylipäätään oppia, puhun nyt tiedustelusta, vakoilusta, urkinnasta, jonka kohteeksi unionikin on joutunut, nyt pitäisi hankkia Euroopalle välineet, jotka takavat sille strategisen autonomian. Ja pilvipalvelut kuuluu tähän osana ilman muuta. Meillä on moniakin välineitä, jotta pystymme tällaisen strategisen autonomia toteuttamaan. Rouva Trautman puhui myöskin toiminnasta, jota telekom-alan äh, sääntelyssä äh, edistämme. On totta, että myöskin markkinoiden kilpailutodellisuus äh, on tässä vaikuttamassa toimintamme, koska se on edelleenkin kansallisella tasolla säänneltyä ja siksi telekom-hankkeen myötä pyrimme kehittämään tilannetta kohti yhtenäistä eurooppalaista markkina-aluetta. Monet puhuivat erityisesti siitä, että varsinkaan alueellisella taholla, e- tasolla ei saisi enää olla minkäänlaista syrjintää. Ajattelen vaikka periferisiä alueita, on selvää, että, että esimerkiksi nimenomaan vaikka korkeuserot tai, tai se, että jokin alue eh, sijaitsee ääriperiferisellä alueella, jo on johtanut eh, syrjivään asemaan. Jotkut puhuivat myöskin eh, sukupolviin liittyvistä syrjintäkysymyksistä. Olette aivan oikeassa siinä, kun peräänkuulutatte kuluttajille samoja oikeuksia ja syrjimättömyyttä kaikilla alueilla. Olemmekin julkaisseet artikla 20 nojalla, siis palveludirektiivistä oppa, jossa tästä asiasta tiedotetaan. Myöskin tekijäoikeudet olivat täällä esillä. Olen jo kolme vuotta vienyt eteenpäin tätä asiaa. Tekstiä on laadittu, mutta äänestystä ei vielä ole toteutettu. Puhun nyt siis tekijäoikeuskysymyksistä. Niitä on uudistettava, modernisoitava – ja, ja se koskee luonnollisesti myöskin nettisisämarkkinoita, jotta suurempi määrä kansalaisia pääsisi sisällön piiriin. Toivon, että lähitulevaisuudessa monialueelliset lisenssit esimerkiksi voitaisiin toteuttaa myöskin tekijäoikeuksien alalla. Myöskin verkkovierailusta puhuttiin. On totta, että ensimmäinen seitsemättä hintoja laskettiin uudemman kerran. Meillä on kuitenkin vielä tarkoituksena edetä enemmän. Televiestintä hankehan on osa tätä ja Nelly Gross on puuttunut asiaan. Hän on peräänkuuluttanut verkkoveromaksujen ylihinnoittelua ylihinnoitteluun ja, ja, ja itse olen varsin tyytyväinen, että saan tästäkin asiasta teille nyt puhua. Rova Gebhard ja herra Schwab puhuivat infrastruktuureista ja nimenomaan laajakaista kysymyksistä, internetin neutraaliudesta – Mielestäni Connecting Facilities tulee edesauttamaan tilannetta laajakaista pääsyn yhteydessä ja niin ikään Nelly Gross vie eteenpäin nettipalveluiden neutraalisuuskysymystä. Avoimet standardit on myöskin asia, jonka suhteen aiomme selkeyttää kantamme ja varmaan toivotte, että standardeihin, avoin standardeihin pääsy voidaan toteuttaa. Tästä asiasta olla esittämässä tiedote Telekom-hankkeen piirissä. Sähköinen kauppa on niin ikään yksi keskeisistä aiheista ja totta on, että tällä saralla kuluttajien turvallisuutta – pitäisi sekä kansallisella että Euroopan unionin tasolla vielä parantaa. Rouva Kastioiden Veera ja muut täällä viittasivat siihen, että digitalisoinnin suhteen on vielä paljon tehtävää nimenomaan julkisella alalla, koska tämä edustaa jopa 18 prosenttia julkisista kuluista aivan hiljattain parannettiin esimerkiksi sähköisen allekirjoituksen tilannetta. Myöskin sähköinen laskutus edellyttää lisätoimia. Olen aivan samaa mieltä siitä, että, että tämän suhteen on paljon tehtävää, koska lähestulkoon 80 miljardia säästöä voi syntyä siitä, jos julkista sektoria pystytään digitalisoimaan lisää. Sitten Eh, vielä eh, Herra al eh, on pyrkinyt edistämään myöskin digitaalisia kirjamarkkinoita, joita joku täällä peräänkuulutti. Eurooppalainen lisenssi olisi tässä asiassa hyvä väline. Se, sitäkin on jo edistetty ja teemme juuri väliajan arviointia siitä, millä tavoin olemme edistyneet ja, ja millä tavoin yhtenäismarkkinat voivat avautua lisää tässä asiassa. SEPA äh, mainittiin niin ikään. Se liittyy hallinnointikysymykseen ja aivan objektiivisesti asiaa tarkastellen on todettava, että SEPAan liittyvät aikataulut eivät aina ole täysin toteutuneet. Malcolm Harbo ja herra Arias Etsevaria ovat todella paljon vilkastaneet keskustelua tästä tärkeästä asiasta, kun olemme käyneet yhteisiä keskusteluja digitaalisista sisämarkkinoista. Paljon kiitoksia arvoisa komission jäsen. Vielä seuraavat ilmoitukset.